säännön 69c kohta 2 mukaisesti jäsenet tai poliittiset ryhmit, ryhmät voivat huomiseen mennessä pyytää, että tämä päätös otetaan äänestykseen mukaan. Jos tällaista äänestyspyyntöä ei tule, niin silloin valiokunnat voivat käynnistää neuvottelut.